Ja. Liebe Kollegen. Hyvät kollegat, tervetuloa sydämellisesti päivän kokoukseen. Ennen kuin aloitan esityslistan käsittelyn, haluan Otmar Karasille, joka juuri näkyy tulevan tuolla, niin haluan onnitella häntä siitä, että hän on taas täysin terveenä toivon mukaan joukossamme. Hänellä on pari kurjaa viikkoa ollut, ei, eikä edes omasta syystä. Jos joskus sattuu, niin sitten tulee oikein täysi laidallinen ja nyt hän näyttää ihan virkeältä ja olemme iloisia, kun nyt ää, siirrymme ratkaisevaan viime vaiheeseen ja toivomme hänen aktiivista panostaan tässä. Esityslista on jaettu, meillä on täystulkkauspalvelu ja teille on aikaisempien kokousten 28. helmikuuta, 3. maaliskuuta pöytäkirjat annettu ja 14. maaliskuuta niin, että nyt voidaankin siirtyä Pervans Peresin loppumietinnön käsittelyyn. Minulla ei ole mitään erityistä tiedotettavaa, mutta niille, jotka eivät eilen olleet paikalla, niin haluan eilisestä kokouksesta sen verran sanoa, että meillä oli kunnia eh, Evangelidis, eh, Phil Evangelidis eh, kuulla. Hän on hän on Yhdysvaltain vastaavan valiokunnan puheenjohtaja, joka on 2009 asetettu ja se antaa tänä vuonna raporttinsa 500 sivuisen eh, kertomuksen, joka on jo Yhdysvaltojen bestseller-listalle päässyt. Ja hänen johtopäätöksensä hän esitteli ja heidän tehtävänsä oli erilainen. Heidän piti käsitellä vain kriisin syitä, ei antaa poliittisia suosituksia, jotka tietysti siitä implisiittisesti seuraavat siitä syyanalyysistä ja keskustelusta, miksi näitä virheitä pääsi syntymään ja mitä poliittisia muutoksia se edellyttää. Minulla oli sellainen vaikutelma, että koko valiokunta käsitteli asioita hyvin yksityiskohtaisesti ja avoimesti ja saimme ähm, runsaasti materiaalia käyttöömme, mikä on mielenkiintoista, koska Wall Streetillä tällä hetkellä äh, on valtava määrä ähm, juristeja pantu etsimään aukkoja tästä äh, äh, raportista ja niitä ei ole toistaiseksi löytynyt ja näin ollen voidaan lähteä siitä, että 90 henkinen äh, työryhmä työskenteli erinomaisen hyvin ja suosittelen tuota kirjaa. Sen saa Amazonista 13 dollaria 99 se maksaa ja vajaa 10 euroa, joten varmaan jokainen pystyy sen hankkimaan. Ja nyt siirrymme sitten tämän päivän kokouksen varsinaiseen asiaan ja sanon tässä jo etukäteen, että meidän ei tarvitse tässä pyrkiä tätä koko aikaa käyttämään. Mehän olemme tämän Pervansin mietinnön jo kerran käsitelleet ja tämä on etuna se, että nyt eh, mietintö on kaikilla kielillä saatavilla ja sille, joka ei osaa englantia niin hyvin, niin pystyy sen lukemaan omalla kielellään ja siitä voi syntyä uutta keskustelua. Ja muuten huomenna on tarkistusten jättöaika ja näin ollen varmaankin jokainen meistä onkin jo vetänyt omat johtopäätöksensä ja muodostanut kansansa tästä mietinnöstä. Ehdottaisin Berpans, että sinä aivan lyhyesti esittelisit tätä, mutta ei tarvitse täydellisesti, pari minuuttia vain, että muistamme missä, mikä on mietintösi pääviesti ja keskustelua voidaan sitten jatkaa. Sitä ole hyvä. Merci beaucoup, cher président. Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä siihen iloon, joka meillä on saada taas Otmar Karas joukkoomme hyvässä kunnossa. Tietysti täytyy sopeuttaa toiminta tämänkin valiokunnan toimintaan terveystilan mukaan. Määräaika tarkistukselle on todellakin huomenna. Toivon, että ne sitoumukset, joita me olemme tehneet, näkyvät tässä. Meillä on sopimuksia varjoesittelijöiden ja koordinaattoreiden kesken löytynyt. Ja toivottavasti päästä järkevään äh, määrään. Kaikki kieliversiot, niin kuin puheenjohtaja totesi, on nyt jaettu. Ne ovat käytössämme. Ranskankielinen versio on nyt korjattu. Olemme saaneet uuden version Tässä on hieman tarkasteltu termejä. Fiskal ei olekaan enää fiskal ja niin edelleen. Eli täsmällisempiä termejä on löytynyt ranskankin kielelle. Mietinnössä sellaisena kuin se on jätetty on tiettyjä lukuja syistä, joita minä en tiedä. Kenties en ollut aivan viitteitä selvästi ilmaissut alustavassa versiossa Tämä on kuitenkin tekninen seikka, jonka sitten sihteeristö on hoitanut niin, että meidän työmme on myös muodollisesti, laadullisesti korkeatasoista. Tehän tunnette asian ytimen. Tästä me pääsimme eh, yksimielisyyteen jo alkuvaiheissa eh, mandaattimme eh, puolivälin jälkeen. Me olemme keskittyneet emme niinkään siihen, että olemme uudelleen kirjoittaneet kaiken sen, mistä olimme jo samaa mieltä. Meillähän oli väli mietinnössä jo yksimielisyys tietyistä seikoista, sitten lainsäädäntötyötä, joka liittyy muihin valiokuntiin. Me emme tietenkään muodosta tässä mitään uutta valiokuntaa, vaan katsomme hieman pidemmäksi parlamentin työssä. Tässä hengessä on muutamia seikkoja, jotka tässä uudessa versiossa ovat tärkeitä. Ensinnäkin se, kuinka tärkeää on saada aikaiseksi luottamus ja visio eurooppalaisesta hankkeesta. Euroopan unionin lisäarvo globaalisti, kun otetaan huomioon sen kokemukset euron kautta. Tätä paljon odotetaan. Kansainvälinen valuuttajärjestelmä asettaa meille Eh, haittoja ja haasteita. Ensinnäkin on se mahdollisuus, että eh, valuuttakurssit vaikuttavat kilpailukykyyn jäsenvaltioissa ja toisaalta taas eh, keinottelu valuuttakursseilla mahdollistuu. Nämä ovat olleet sellaisia asioita, joita me olemme pohtineet tavoitteina. Toinen seikka mietinnössä, kohdat 31 ja 32 erityisesti, ajatus siitä, että meillä on sisäisiä epätasapainotilanteita unionissa. Tätähän me korostimme jo alustavassa mietinnössä. Valitettavasti olosuhteet ovat vain pahentaneet tilannetta tästä näkökulmasta. Meillä ei voi olla vain yhtä ratkaisua, joka sitten joka tilanteeseen sopisi Euroopan unionissa, vaikkakin me olemme samassa unionissa mukana. Ja tietyillä jäsenvaltioilla on jopa sama valuutta. Toinen seikka, josta haluan muistuttaa eurooppalaiseen ulottuvuuteen liittyen, joka on äärimmäisen tärkeä, ja poliitikkojen ja poliittisten vastuuhenkilöiden pitäisi kiinnittää tähän yhä enemmän huomiota. Nimittäin se, että Euroopan unioni sinällään ei ole yksin riittävän rikas, jotta se pääsisi määrittelemiinsä tavoitteisiin. Jos me emme täydentävyyttä ja johdonmukaisuutta määrittele niin, että meillä on myös välineet tehdä vertailuja ja ottaa käyttöön eurooppalaista strategiaa unionin budjetissa toisaalta ja toisaalta kansallisissa budjeteissa, niin jos emme tätä tee, niin ei meillä ole onnistumisen mahdollisuuksia. Sitten aivan lyhyesti puheenjohtaja, kun katsomme tulevaisuuteen, ja mehän olemme kuudennessa teemassa työmme puitteissa halunneet korostaa talous- ja rahahallinnon kehittymistä ja olemme korostaneet viittä seikkaa, jotka minusta ovat tärkeitä. Ensinnäkin rahoitusmarkkinoilla yksi ongelmista, joka meillä tänä päivänä on edessämme, ja aivan selvästi IMFn pääjohtaja puhuu nimenomaan samansuuntaisesti. Me olemme keskittyneet ponnisteluissamme nimenomaan rahoitusmarkkinoiden vakauttamiseen ja vakauteen. Kukaan ei kuitenkaan puhu siitä, että pääomien vapaata liikkuvuutta estettäisiin tai rajoitettaisiin puhutaan rahoitusmarkkinoiden vakaudesta, mutta tätä kautta me emme pysty puuttumaan niihin maailmanlaajuisiin epätasapainotilanteeseen, joita olemme havainneet ja joka johti tähän kriisiin. Eli meidän täytyy pohtia tilannetta ex ante ennen vuotta 2007. Ja totta kai tämä tehtävä on hyvin vaikea, mutta meidän täytyy pohtia niitä mekanismeja, jotka mahdollistaisivat sen, että optimaalisella tavalla pääomat jakautuisivat, allokoitaisiin makrotaloudellisten tavoitteiden välillä. Toinen tärkeä huomio on tietysti valvojien kyky vastata tehtävästään, kun ajattelemme uusia viranomaisia, meillähän on tiettyjä ongelmia, joita olemme joutuneet tässäkin huomioimaan ja ottamaan vastaan haasteena. Jos me olemme johdonmukaisia niiden tavoitteiden suhteen, jotka me määrittelemme Euroopan unionissa, niin silloin täytyy puhua asioista oikeilla nimillä. Meidän täytyy katsoa pitkälle. Meillä on oltava visio visiounionista niin, että isompi osuus BKTstä käytetään unionin rahoittamiseen. Neljäs seikka, niin kuin jo työmme toisen vaiheen alussa sovimme, selkeästi tunnistetaan ne kohdat, joissa nykyinen perustamissopimus ei ole riittävä niin, että saisimme integraation sille tasolle, mihin me pyrimme. Jos kävisi niin, että Lissabonin sopimus avattaisiin uudelleen, niin me emme voisi hyväksyä sitä, että tämä tapahtuisi samoissa olosuhteissa kuin miten kävi vakausmekanismin kanssa. Meidän täytyy vaatia sitä, että sitten kutsutaan koolle valmistelukunta ja parlamentilla luonnollisesti on omat oikeutensa siinä, niin kuin Lissabonin sopimuksen yhteydessä toimittiin. Vielä kerran siis tässä muutamia askeleita, jotka olisivat tämän uudistuksen vaiheina. Ja sitten johtopäätöksiin. Valitettavasti katson, että euroalueen jäsenvaltiot omaavat aivan tietyn tyyppisen erikoisvastuun ne jakavat yhteisen valuutan ja niiden täytyy pohtia tehostettua yhteistyötä. Tämä on sellainen ratkaisu, jota en pysty noin vain suoratekäältä ratkaisemaan. Jos kaikki otetaan mukaan päätöksentekoon, niin, niin asiat äh, vaikeutuvat, tulevat lähestulkoon mahdottomiksi ratkaista. Ja ne, jotka eivät halua edetä, jotka eivät jaa samaa vastuuta, kun eivät ole vastuussa euron elinjäämisestä, niin kyllä jokaisen täytyy oma vastuunsa kantaa. Ja täytyy nimenomaan ajatella tällaista mahdollista vahvistettua, tehostettua yhteistyötä. Muistutan vielä, mikä on tämän toisen vaiheen työmme ytimessä, eli lopullinen vaihe. Valitettavasti kriisi ei suinkaan ole ratkaistu. Ja kun me äänestämme tästä mietinnöstä heinäkuussa, niin en, enpä usko, että todennäköisyydet ovat kovinkaan hyvät sille, että kriisi olisi takanamme. Mutta joka tapauksessa me teemme oman työmme. Kiitos Pervans. Minä menisin pitemmälle. On var melko varma, että kriisi jatkuu edelleen. Me toivomme kuitenkin parasta ja toivomme, että se on vielä lähivuosinakin täällä. Ja Phil Evangeladis puhui samansuuntaisesti. Ja nyt kollegojen puheenvuoro poliittisten ryhmien jälkeen Otmar Karas seuraavaksi. Herra puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää noista miellyttävistä sanoista alussa ja, ja olen todellakin iloinen, että saan olla taas täällä. Tilanne on nyt aivan toinen kuin eh, ensimmäisen eh, mietinnön kohdalla. Meillä on nyt parempi perusta käsissämme ja tämä perusta, joka meillä nyt on käytössä, se ei e, lyö kiilaa meidän keskuuteemme, vaan me, meillä on yhteinen suunta ja se toivottavasti sitten näkyy tarkistuksissa myöskin ja tarkistuksen pohjalla täydennetään mietintöä. Se on, meillä on hyvä perusta ja, ja se perustuu tähän ensimmäiseen e, mietintöön ja väli raporttiin. Eli tilanne voi vain parantua ja sen eteen tietysti teemme työtä. Toiseksi me ryhmissä toimimme niin kuin viimekin kerralla, että toisaalta ryhmien sisältä tulee kompromissiehdotuksia ryhmien nimissä ja sen lisäksi yksittäisiä tarkistuksia voidaan tehdä jos halutaan, mutta niin, että mi, mi, esittelijä ei joudu pelkästään yksittäisten henkilöiden tarkistusten kanssa tekemisiin, vaan, vaan näiden tarkistusten, jotka ovat ryhmille erityisen tärkeitä mietinnön täydentämiseksi. Ja sitten kolmas asia, muut eh, varjoesittelijät, muita varjoesittelijöitä pyytäisin että tarkistusten valossa ja myöskin ottaen huomioon tuon eilisen eh, keskustelun ja niiden nimissä sitten saataisiin äänestyslistat ja kompromissit valmistettua. Tärkeää on, että tarkistuksissa, joita me esitämme, minä voisin tässä sanoa jo etukäteen, että nämä ovat eh, tarkistuksia, jotka jotka tekevät selväksi sen, että kyse ei ole lainsäädäntömietinnöstä. Jos se olisi sellainen, niin muutamaa näistä tarkistuksista ei voitaisi esittää. Ja sitten toinen seikka tässä on se, että meidän täytyy saada mietintö, joka tekee selväksi sen, että tämä, tällä mietinnöllä ei noudateta dependence-politiikkaa, vaan – vaan me todellakin haluamme rohkeita askelia eteenpäin tulevaisuuteen ja rohkeasti sellaisia. Tiedän, että on paljon kollegoja ja myös meillä, meidän ryhmässä ja muissakin, että jotka ovat joidenkin muotoilujen pohjalta sitä mieltä, että tätä on vaikea selittää äänestäjille. Ja minä sanon, että totuus, totuus on se joka, jota ei voida voittaa. Ja me, me pyrimme syventämään integraatiota ja argumentoimme sen puolesta ja selitämme eh, väestölle, eh, eh, kun me, me emme saa heitä sillä näiden lyhyen tähtäimen toimenpiteiden taakse ja tästä syystä pyytäisin, että ei vain tätä päivän politiikassa mahdollista ja sitä, mikä nyt näyttää ymmärrettävältä, ettei me sitä vain ajattelisi, vaan sitä, mikä on välttämätöntä Euroopalle ja Euroopalle täytyy olla välttämätöntä ja kansalaisille myöskin eh, hyödyllinen asia. Ja me olemme nähneet me olemme nähneet, että valuutta ähm, yhteisön koko ja tämä yhden prosentin ähm, budjetti ei ole uskottava. Me emme halua tässä pelkästään vain arvostella, vaan meidän täytyy osoittaa minne, mitkä ovat pitkän tähtäimen tavoitteet. Ja toiseksi on tietysti selvää, että jäsenvaltioiden maksuilla, jäsenmaksuilla tätä ei pystytä rahoittamaan, vaan meidän täytyy tämä omien varojen keskustelu käynnistää ja me toivomme, että mietinnössä me pääsemme yhteen, yhteiseen ähm, muotoiluun ja tässä varjoesittelijöiden ja jäsenten pitäisi äh, luoda tällaisia yhteyksiä samaan argumentaatioon eikä tuoda ristiriitaisia argumentteja, koska ne vähentävät parlamentin omaa asemaa tässä keskustelussa. Ja tässä meillä on tärkeä koordinaatiotehtävä tehtävänämme. Ja me olemme nähneet, että meillä ei ole riittävästi eurooppalaista toimivaltaa, jotta poliittisesti olisimme toimintakykyisiä, vaan tätä me olemme riippuvaisia hallitusten välisistä toiminnasta tällaisessa kriisitilanteessa. Me olemme myös nähneet selvästi sen, että pystymme ylittämään kriisin ja siitä huolimatta valtion velka on kasvanut. Meidän Meille valtionvelan vähentäminen on oleellinen tehtävä ja ilman reformeja, ilman rakennemuutoksia, kasvua ja työllisyyttä, ilman sisämarkkinoiden vahvistamista ja ja, ja sen, että katsotaan missä, missä ollaan, niin sen tilanteen analysointia ja selvittämistä emme pääse eteenpäin. Meidän täytyy katsoa, mitä, miten paljon rahaa meillä on käytössä ja mitä toi, mitkä toimenpiteet ovat välttämättömiä. Ja tätä tarvitaan. Totta kai meillä on vaikeuksia harmonisointikäsitteen kanssa, koska harmonisointi luo toisenlaisia olet odotuksia kuin eurooppalaisen veronjärjestelmän välttämätön koordinaatio tai Euroopan ohjausjakson aikaansaaminen. Me tarvitaan talouspolitiikassa, budjettipolitiikassa, sosiaali- ja koulutuspolitiikassa lisää koordinaatiota, mutta tarvitaan samalla myös parhaiden keskinäistä kilpailua, joten harmonisoinnissa on se sivumaku, että se, että se sulkee kilpailun pois. Ja, ja tässä on ja se olisi tietysti suunta, jota me emme halua. Harmonisointi ja ei pelkästään ole Euroopan puolesta ja kilpailu Eurooppaa vastaan. Eli tässä meidän täytyy saada aikaan ryhmä, koordinaatiota. Me olemme jo yhteisymmärrykseen päässeet ryhmässä ja meidän täytyy argumentoida sen puolesta, mitä mitä me ajamme takaa, eikä vain etsiä pienintä ö, yhteistä nimittäjää ja lyhyintä tietä. Ja tämä keskustelu on välttämätön tämän mietinnön vahvistamiseksi. Minä olen kaiken kaikkiaan kiitollinen tästä ennakkotyöstä. Olemme nyt paljon paremmassa asemassa ja tästä syystä meidän ei pelkästään tarvitse koordinoida työtämme, vaan voimme yhteisiä tekoja tähän etusijalle asettaa ja osoittaa, että olemme tehtävämme ottaneet hyvin vakavasti ja tämä työohjelma on, on voidaan panna pöydälle tulevaisuutta ajatellen. Kiitos paljon. Otmar. Kiitos Otmar Serskoferanto. Grazie Presidente. Per quanto riguarda i problemi di metodo. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee sitten metodiin? voin vakuuttaa, että SID-ryhmä jättää ne tarkistukset, joita pidämme asianmukaisina, jotta voidaan <clears throat> antaa puhtia Pervansperessin mietinnölle. Ja tiedämme, että tämä alkuperäinen mietintö nyt siis on jo tehty ja haluamme sitten vahventaa ja konsolidoida sitä työtä, jota on tähän asti tehty. Niin kuin tietysti viime keskustelukierroksilla on siihen viitattukin niin valiokunnassa, Pervansin mietintö käsittelee monia positiivisia aspekteja tai sisältää niitä, jotka ovat merkityksellisiä. Minä haluaisin painottaa kahta kohtaa lyhyesti. Nyt kun tätä työtä on tehty pitkään ja keskiöön on tullut se, että otettaisiin muutamat prioriteetit esille. On katsottu esimerkiksi energiapolitiikkaa ja maahanmuuttopolitiikkaa. Ja nämä tietysti ovat hyvin merkittäviä jäsenvaltioiden kannalta. Ja meidän pitäisi pystyä käsittelemään tiettyjä hätätilanteita ja samaan aikaan meidän pitäisi pystyä katsomaan pidemmälle tulevaisuuteen näiden nopea reagointia tarvitsevien asioiden lisäksi. Ajatellaan vaikka Japanin kauheita tapahtumia ja Välimeren kriisiä. Ne asettavat meille vaatimuksia, ne ovat erilaisia kuin aiemmin energia toimitusten suhteen esimerkiksi ja teknologian kehittymisen kannalta. Aiemmin sanottiin, että näiden yksittäisten kriisien lisäksi pitäisi keskittyä myös näihin ennakkoehtoihin, joiden valaan rakennetaan 2020 strategiaa. On tilanne, jossa tuhansia epätavoisia ihmisiä lähtee maastaan ja pyrkii Eurooppaa kohti. Myöskin tämä tilanne täytyy hoitaa tehokkaasti, vaikuttavasti ja oikein. Ja mielestäni Pervans oli aivan oikeassa, kun hän otti tämän maahanmuuttoasian esille myös. On tarve sille, että olisi Euroopassa yhteistä politiikkaa maahanmuuton alueella. Tiedämme, että Eurooppa kärsii valtavasta demografisesta ongelmasta, syntymyyden vähenemisestä sen vuoksi, Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat syntyneet muualla, jotka päättävät vapaasti tulla tänne ja tehdä työtä ja elää rinnallamme. Eikä mielestäni tällaisen politiikan pitäisi olla mitään hätätilapolitiikkaa. Siinä pitäisi keskittyä pitkän aikavälin hallinnointiin maahanmuuttopolitiikassa. No toinen huomio, jonka haluaisin esittää. Mielestäni Pervanssin mietintö kuvaa tilannetta oikein hyvin nyt työmme päätteeksi ja, ja olen varma, että tarkistukset eivät muuta tätä perusolemusta tässä hänen työssään. Euroopan unionina meitä täytyy inspiroida se, että täytyy keksiä asianmukaisia ratkaisuja, jotka juontuvat hallinnoinnista, governanceista. Ja täytyy ottaa suuri askel integraation suuntaan minun mielestäni. Ilman sitä tätä integraatiota EU joutuu vakaviin ongelmiin tulevaisuudessa, riippumatta näitä yksittäisistä kriiseistä ja tästä nimenomaisesta kriisistä. Meidän täytyy pystyä vakiinnuttamaan eurooppalaiset integraatiomekanismit, erityisesti niiden poliittinen puoli. Ja se heijastaa myös sitä, mitä me olemme saaneet esille tässä valiokunnassa, kun olemme tutkineet materiaaleja, kun olemme tehneet analyysejä. Täytyy tutkia negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia tietysti myös, mutta ei pelkästään tutkia niitä. Minusta näyttää, että ainoa poliittisesti asianmukainen valinta olisi määritellä, että mihin Eurooppa menee tulevaisuudessa. Minun vastaukseni siihen olisi suurempi integraatio. Tässä valiokunnassa emme en siis esitä lakialoitteita, vaan ohjelma-aloitteita. Näin uskoisin, että meidän toimivaltuutemme olisi. Ja kun meillä on valiokunta, joka käsittelee kriisiä, sekä rahoitustalous että myös tietysti sosiaalista kriisiä, niin sen täytyy omaksua sellainen näkökanta. Uskon kovasti tämän työmetodin hyödyllisyyteen. Ja uskon, että kahden vuoden keskustelumme ovat tuoneet esille monia hyviä ehdotuksia Euroopan tulevaisuuden kannalta. Ja nyt jäsenvaltioiden täytyy antaa Euroopalle suurempaa kohesiota ja sellaiset rakenteet, jotka antavat puhtia sen institutionaaliselle ulottuvuudelle. Sen täytyy perustua poliittiseen tahtoon, mikä on tullut esille poliittisissa liikkeissä ja puolueissa eri Euroopan maissa ja tietysti hallitukset edustavat näitä puolueita ja tietysti myös oppositiopuolueet on otettava huomioon kautta EUn. Ne luovat puitteet Euroopan tulevaisuudelle ja on ihan oikein sanoa niin. Kiitos puheenjohtaja. Varmaankin jo aiemmin kiittelin Pereisiä hän tekemästään työstä, mutta voinpa vielä kiitokset toistaakin. Ja tämän jälkeenkin vielä. Me puhumme aina kriisistä. Joskus pitäisi mainita myös se, että Eurooppa on edelleen olemassa, Amerikkakin on yhä edelleen olemassa. Kun 20-30-luvulla tapahtui kriisi, niin kyllä me tiedämme, mitä silloin kävi Euroopassa. Niin ei ole nyt käynyt. Jos me haluamme, että ihmiset uskoisivat Eurooppaan, niin kenties pitäisi sanoa välillä jotakin myönteistäkin. Eikä vain aina pyrkiä selittämään, miksi lasi on puoliksi tyhjä. Joskus voisi todeta, että no onhan se puoliksi täynnäkin. Näin minä ainakin ajattelen Euroopasta. Usein olen aivan hämmästynyt siitä, mitä me oikein teemme ja mitä me saavutamme. Todellakin näin on. Olen hämmästynyt. Joskus olemme aivan liian kielteisiä. Jos me aina olemme näin kielteisiä, niin miksi sitten kansalaiset olisivat myönteisiä? Ensimmäisessä mietinnössä ydinajatus oli lisää Eurooppaa. Minä olen hyvin Eurooppa-myönteinen. Joskus kun yritän edistää tätä ajatusta kotona, niin jotkut sanovat, että siinäpä seinä hullu. Mutta eihän tämä tietenkään voi olla ratkaisu joka kysymykseen. Joka kysymykseen ei voida vastata lisää Eurooppaa. Tämä on varsinainen ongelma. Emme me voi aina vain sanoa, että lisää Eurooppaa kansalaiset omassa kotikaupungissani haluavat paikallisviranomaisilta tehokkaampaa toimintaa ja kansallisella tasolla tehokkaampaa toimintaa. Tämän suhteen pitäisi olla aika lailla varovainen. Nyt tarkistuksia on 50, 60. Kyllä, kyllä, juu, juu, kyllä, kyllä. Varmaan pitää puheenjohtajalle nyt puhua Jotkut ovat vain pieniä muutoksia, pieniä pieniä. Jotkut tarkistukset vain korvaavat sanan toisella. Niin, tätähän minä yritin nyt sanoa, mutta kenties me saamme myös yksittäisiäkin tarkistuksia. Mutta aivan lyhyesti toteaisin meidän huolemme. Me haluaisimme puhua läheisemmästä koordinoinnista verotuskysymyksissä. Voimme olla yleisnäkemyksestä samaa mieltä, mutta ei vielä tänään. Kun puhutaan eurooppalaisesta valtiovarainministeriöstä, niin me sanoisimme, että sen kaltainen ratkaisu, jotain sen kaltaista. Sitten eurobondit, tämä on tämä loppumaton tarina, ainakin osa ryhmästämme on sitä mieltä, että eurobondit eivät ratkaise Euroopan ongelmia. Mutta niin kuin tiedätte, Rova Beres, meillä on ryhmässämme eriäviä näkevä, näkemyksiä ja jonkinlainen tulos tästäkin sitten saadaan. Me haluamme mekanismin, jolla eurooppalaiset pankit siivotaan. Tässä ei ole mitään uutta. Me emme katso, että viittaus Deutsche Börsen ja Nyseen on tarpeen tässä yhteydessä, erityisesti kun Nasdaq OMX haluaa niin, oma, niin ikään tehdä tämän oston, vaikkakin ostotarjous on hylätty. Kenties huomenna he tekevät korkeamman tarjouksen, arvon edustaja. Pitäisi tehdä tutkimuksia globaalista taloushallinnosta. Ymmärrämme kyllä ehdotuksenne tästä, mutta tästä pitäisi tietää hieman enemmän. Niin kuin jo aiemmin sano, olemme sanoneet, G20 voisi olla tärkeä päätöksentekoelin. Vuosituhannen kehitystavoitteet täytyy saavuttaa. Tässä on kyse vain neljästä maasta. En lähde mainitsemaan, olen liian vaatimaton mainitakseni nämä neljä maata, mutta kollegat Varmaankin on vielä tekemistä, on työsarkaa vielä omissa parlamenteissanne kotimaissa. Siellä pitäisi aloittaa työ niin, että omat sitoumukset täytettäisiin, eikä kääntyä Euroopan puoleen ja sanoa, että pitääpä, pitäkääpä kiinni sitoumuksistanne. Me katsomme, että Marjo Monti on, on hyvä. Eli Mo Mario Monti, kolme M, lisää Mario Montia, tätä on vaadittu. Me katsomme, että meidän täytyy ryhdistäytyä ja ongelmat täytyy ratkaista ennen kuin vaadimme lisää rahaa budjettiin. Me katsomme, että riittävä määrä olisi parempi ilmaus. Rahaahan käytetään budjetissa jo tällä hetkellä väärin. Niin kuin jo aiemmin sanoin, viimeisin vuosi, jota käsittelemme parlamentissa, oli sellainen, että suoritus oli todellakin heikko. EUn budjetti on ainut budjetti, jossa ei ole niinkään pyritty kurinalaisuuteen ja säästöihin. Olemme tehneet hyvin typeriä päätöksiä EU-budjetista. No sitten hallitusten välisyyteen ja komission olemme arvon edustajan kanssa täysin samoilla linjoilla. Voisimme jopa vahvistaa tiettyjä ehdotuksia. Maahanmuuttopolitiikka, joka jo mainittiinkin, olen täysin samaa mieltä Minusta meidän pitäisi olla tiukempia, sanaisempia tässä. Vain harvat maat hyväksyvät Lampedusan pyynnön siitä, että osoitettaisiin eurooppalaista solidaarisuutta. Tämä on todellakin harmia sääli. Nyt kun käynnissä on demokraattinen vallankumous Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, ja me juhlimme tätä, mutta emme halua, että ihmiset sieltä tulisivat tänne. Tämä on kyllä niin huono tilanne. Emme ole valmiita muuttamaan kauppapolitiikkaamme. Jos me haluamme olla vakavasti otettava kumppani naapurustossa, niin meidän täytyy itsemme muuttua ja vielä nopeasti ja dramaattisesti. Tässä Alden johtopäätökset. The next one is Case Winburn. Thank you, Madam Mr. Chairman, I, and I, my apologies for... Kiitoksia pahoittelun siitä, että tuli vähän myöhässä tänään. Tuli vasta UKsta. ECRllä on ollut muutama vaikea asia tässä mietinnössä. Jotkut odotettuja pyrässille, jotkut odottamattomia. Tietysti jossakin asioissa on usein vaikeuksia olla samaa mieltä, kuten veroasioiden harmonisointi ja asiat, jotka liittyvät jo budjettiin, että pitäisikö se olla suurempi vai pienempi. Ja pelkäänpä, että ryhmä kokonaisuutena, ryhmäni kokonaisuutena on sitä mieltä, että EU-budjetti pitäisi olla niin pieni kuin mahdollista, etteikö sitä pitäisi kasvattaa. Ja sitten veroharmonisointi on tietysti myös, uskomme, suurempaan verokoordinointiin, mikä on erilaista terminologiaa kuin se, mistä me voisimme sopia. Pitäisi olla enemmän eh, tehdä eroja euroaluetoimijoiden muiden välillä, ja ne otamme esille tarkistuksessa, joita ehdotamme. Sitten eurobondeista pitäisin parempana, että komissiota pyydetään tutkimaan asiaa ja sitten eurobondien liikkeelle seuraukset, niin siinä minulla on suuria huolenaiheita näistä kolmen aan maista, jotka subsidoivat, tukevat muita. Ja tässä on paljon työtä ennen kuin me olisimme sitä mieltä, että tämä olisi graalimmalia. Sitten näitä globaaleita asioita. Meille on vaikeata sitä, että vaatisimme asioita tapahtuvaksi, kun itse asiassa uskon, että on vähän kontrollia siihen, että maat, kuten Kiina, päättää ottaa käyttöön uuden monitannisen järjestelmän vai ei, vai että mm, miten muuten käy. Ja sen vuoksi ehdotan, että pitäisi keskittyä enemmän EU-asioihin, jotka ovat meidän omassa hallinnassamme ja sitten näihin positiivisiin asioihin siirtyäkseni, niin uskon kyllä, että EU 22 strategia voi olla voimakas väline, jota voidaan käyttää. Ja tuen monia ehdotuksia siinä suhteessa. Ja kaiken kaikkiaan mielestäni mietinnön sävy on oikein positiivinen, mutta on sitten näitä pieniä asioita, infrastruktuurikonsolidointi, ehkäpä sitä ei tarvitsisi mainita nimiä, nimiltä yrityksiä, kun otetaan huomioon, miten fluidit markkinat ovat nyt, mutta ehkäpä yleensä infrastruktuurikonsolidointi, että katsotaan kaikki toimijat. Mutta mietinnössä on myös hyvin positiivisia asioita ja mielellämme niitä tuemme ja ja odotan, että nämä kommenttimme eivät ole uusia niistä asioista, joissa emme ole samaa mieltä, joten uskoakseni esitin tässä rehellisesti kantamme. Kiitos, herra puheenjohtaja. Koska nyt olemme melkein lopussa, niin kysyn taas kerran, että mitä me oikeastaan haluamme tehdä. Miten haluamme tämän historiaan kirjautuvan tämän kriisiasiainvaliokunnan mietinnän esittelijä Peresin ja puheenjohtajan muiden kannalta. Minä kysyn, olen samaa mieltä teidän huomioiden kanssa ajatellen eilistä kuulemistilaisuutta, eh, Angelidisin eh, raporttia. Siinähän oli kysymys myöskin siitä, että ja, ja kysymy, eh, siellä vastattiin kysymyksiin ja puhuttiin raportista, jonka Ankolidis oli, ryhmän oli tehtävä ja kaikki hyväksyivät sen. Ja siinä kuvattiin tilai, tilannetta, sen syitä ja sielläkin oli enemmistö ja vähemmistö mielipiteet. Ja kun me nyt tämä, meillä on tämä mietinnön loppuversio, niin mitä logiikkaa seuraamme sitä, jonka, joka välimietinnössä – syntyi, jonka hyväksyimme. Minusta se olisi parasta, eikä niin, että me sanoisimme, että mitä meidän nyt pitää tehdä. Öö, nimittää asiat niin kuin ne ovat, vaiko? Koska mehän olemme alussa jo todenneet Beresin mietinnöstä ensimmäisen keskustelun yhteydessä, että me esitämme tarkistuksia siihen. Toivon, että niitä olisi vähemmän lukumääräisesti. Ystävämme Schmidt sanoi, että niitä on viitisenkymmentä ja toivomme, että voimme lyhentää niitä, jottei esittelijä joudu kovasti kärsimään, mutta me pidämme välttämättömänä näiden tarkistusten esitystä, koska meillä ei ole laajempaa tukea, mutta meidän täytyy oma panoksemme antaa tähän tämän aiheen käsittelyyn. Minä pyytäisin lupaa saada soittaa kelloja tiettyjen asioiden suhteen, josta toivon, etteivät niitä tapahdu. En ole niin myönteisellä äh, kannalla kuin te, herra puheenjohtaja, kun siteran amerikkalaista kollegaa, kun siteraisitte amerikkalaista kollegaa, joka sanoi, että kriisi on jo ohi. Ehkä Saksassa ei ole kriisiä, mutta kun katsotaan Kreikkaa, Irlantia, Portugalia, mahdollisesti muita maita, joissa valtioiden velkaantuminen on suurta ja ne käyttävät eh, eurooppalaista tukea. Ja tämä uhkaa myös muita maita, niin sen suhteen meidän täytyy edelleen puhua kriisistä. Onko tämä vain etelän kriisi? En halua eh, täällä nyt liian kauan puhua, mutta haluan muutamia asioita mainita tarkistuksista, joita esitämme ja mihin suuntaan ne menevät. Juuri näissä täsmällisissä muotoiluissa otin siihen jo kantaa. On muutamia hyviä ja aivan oikeita muotoiluja ja näen muutamissa tapauksissa aivan selkeän kuvauksen asioille ja, ja esittelijä pyydän, että äh, sallitte äh, tiedä miten muut tämän näkevät, mutta tässä on siis monia myönteisiä ehdotuksia, mutta tässä on myös muutamia, joita emme pysty tukemaan. Eräitä esimerkkejä niistä. Minä viittasin jo siihen edellisessä, edellisissä huomioissani, että mietinnön pitäisi sanoa se, että velkakriisi, joka nyt koetaan, on eurooppalainen ongelma – ja sen mukaisesti EU yhteisellä siihen pitää vastata yhteisellä eurooppalaisella politiikalla ja velkojen yhteisöllistäminen on tarpeen oikeudenmukaisen ratkaisun saamiseksi ja ajatellen taloustaantumaa ja korkeaa työttömyyttä ja palkkojen Eh, taantumista ja julkisen sektorin kriisiä. Mehän olemme täällä kuulleet eilen pankeista ja amerikkalaisista pankeista. Eh, sen, niiden suhteen tarvitsemme yhtenäisen eurooppalaisen vastauksen näille ongelmille. En käsittele sen syvemmin Euroopan keskuspankkia. Ja työllisyys on asia, joka jonka on oltava talouspolitiikan korkein prioriteetti. Olen siitä tässä jo kuullut esittelijältä. Talous- ja rahapolitiikka EU:ssa ähm, tulee suunnata kasvuun. Olen tässä ähm, kuullut jo vapaasta pääoman liikkuvuudesta, kriisiaikoina. Se saattaa johtaa vakauden horjumiseen. Me tarvitsemme eurooppalaisen järjestelmän, jossa, jolla taistellaan veropakoa vastaan. Siitäkin on, on tässä mietinnössä ja nämä ovat meidän pääideoitamme. Ja me muotoilemme tarkistuksissa ne vielä tarkemmin. Ja vielä viimeinen huomioni. Mietin pitäisi saada Euroopan kansalaisten luettavaksi. Silloin pitää tehdä selväksi, että Euroopan unioni perustuu demokraattiselle perustalle. Viime vuosina olemme nähneet tässä kyllä rajoituksia. En tiedä, mitä Euro Plus-järjestelmälle tapahtuu, mutta voin vain toistaa tässä. Euroopan laajuinen kansanäänestys äänestys tämän Eurooppa-sopimuksen solmimiseksi tai, sen, jonkun, tai eurooppa sopimuksen muuttaminen, se pitäisi saada kansanäänestykseen. Kiitos Nikolaus. Frank Engelillä on seuraava puheenvuoro. Ankoliidossa ja... Thank you, thank you Chairman, and I'll, um, uh, by exception... Kiitoksia puheenjohtaja. Sanon poikkeuksellisesti muutaman sanan englanniksi koska se on reaktio siihen, mitä Ulle Schmidt sanoi. Ja miten hän sen sanoi? Yksi kysymyksistä, joka meitä kohtaa, on se, että voiko vastaus joka kysymykseen olla enemmän Eurooppaa. Jos täytyy löytää vastaus siihen, että miten paikallinen katu lakaistaan, niin ei vastaus voi olla enemmän Eurooppaa. Mutta tietysti on selvää, että kadotavat ovat likaisia, kun ei tiedetä, kuka siitä on vastuussa. Eli enemmän Eurooppaa ei ole vaatimus, vaade, väite, joka, joka korvaisi sen vaateen, että pitää olla parempaa paikallista johtajuutta, kansallista johtajuutta. Mutta tämä valiokunta ei koske, se, sitä ei koske kadulakaisuongelma, eikä se, että kuka vaihtaa katulamput. Meidän ei tarvitse tehdä metsätöitä, mutta täytyy tehdä töitä tämän ilmapiirin kanssa, jossa on oltu muutama viime vuosi, eikä mikään jäsenvaltio sitä pysty tekemään itse. Monet muut valtiot maailmalla, jotka toimivat kansallisen suverenitin piirissä paljon enemmän, niin hekin ovat sen huomanneet haitakseen. Et mietin tässä, että miten näissä olosuhteissa, kun näin vaaditaan, Niin tilanne on nyt se, että täydellistetään sitä integraatiomallia, jota meillä nyt on. Tai sitten voidaan vaan nojata taaksepäin ja antaa asioiden lipsua ja katsotaan mihin joudutaan, koska jos niin tehdään, niin en ole niin varma, että kymmenen vuoden päästä, koska koska viimeksi ihan 29 vuodesta lähtien kesti 10 vuotta, mutta en ole niin varma, että eikö 10 vuoden päästä jouduttaisi tilanteeseen, jossa normaali kommunikaatiomuoto eurooppalaisten välillä vaikeutuisi siitä, mitä se nyt on. Sitä haluaisin välittää. Mietin, että miksi pyydämme koko ajan anteeksi sitä, että EU on olemassa ja eurooppalaista politiikkaa on olemassa. Tosiasia on se, että äänestäjät ja julkinen mielipide saattavat vastustaa eurooppalaista integraatiota, kun kaikki yksittäiset poliitikot kertovat heille, että kaikki paha tulee Euroopasta, oliko se sitten paikallisesta kansallisesta tasosta, ja kaikki hyvä olisi muka kotoperäistä. Miten kotoperäistä on joku sellainen, jolla voitaisiin torjua kriisiä millä tahansa palkallisella tasolla, missä tahansa jäsenvaltiossa. Ei se mielestäni ole se päätöksentekotaso, jossa täytyy nyt yrittää toimia tässä suhteessa. Ja minun täytyy todellakin sanoa, jos haluamme olla positiivisia, ja olen samaa siitä, mieltä siitä, että analyysi siitä, mistä, mitä mitä on käyty läpi. Siinä on monia negatiivisia elementtejä ja vastauksessa pitäisi olla positiivisia elementtejä, mutta jos sen haluaa tehdä, niin täytyy olla positiivisella mielellä siitä, että mitkä ovat Euroopan integraation kyvyt antaa panos toisenlaisen kehitysmallin tukemiseen, etteivät tällaiset kriisit, joita nyt käymme läpi, aina toistu. Ja sitten leikkaustoimista ja budjeteista, säästötoimista. Minä olen yksi niistä, joka säännön mukaan ei äänestä oman budjettimme, omien etujemme kasvattamisen puolesta, koska mielestäni nyt ei todellakaan ole aika siihen, eikä se ole todellakaan tarpeellista, koska voin elää sen kanssa, mitä minulla on nyt. Mutta en voi elää sen kanssa, että Eurooppaa pyydetään siihen, että ei se saisi mitään lisää. Kyse ei ole meistä tai siitä, että lisätäänkö sihteeriä purhaa. Sitä vastaan olen. Ja siinä mielessä haluaisin kumottavan monia päätöksiä naurettavia. Ei näin voida viedä Euroopan eteenpäin, mutta radikaalisti vastustan sitä, että olisi vähemmän Euroopan budjettia, koska nyt ei koskaan ole eurooppalaista budjettia. Yksi neljäskymmenes osa julkisista menoista, niistä me vastaamme täällä. Miten paljon säästäväisemmiksi voimme enää tulla? Pitääkö olla yksi 80 osa vai yksi 130 osa vai mitä se pitää olla? Meillä on budjetti, joka on Saksan liittohallituksen budjetin, budjettia yli puolet pienempi. Tällaisella budjetilla kuristustoimet eivät ole meidän peliämme. Niin sitä pelataan siellä, sitä peliä, missä kuristustoimille on tilaa. Ja sitä on siellä, missä on ollut vähemmän kuin vähän aiemmin. Euroopan ei pysty rahoittamaan meidän nykyistä politiikkaa. Miten se voi rahoittaa sen lisäksi vielä tulevaa politiikkaa, jos ei yritän lähettää positiivista viestiä kansalaisille ja selittää heille, että Euroopassa tarvitaan, Euroopan tasolla enemmän tarvitaan rahaa. Ja voidaan tehdä molemmat samaan aikaan. Voimme vähentää kansallisia budjetteja kaikilla niillä osa-alueilla, joissa rahaa ei enää tarvita. Massiiviset puolustusmenot, joissa todellakin kysyn siltä, että mihin niillä pyritään. Ja maailmalla 2000 lähetystöä, mukaan lukien äh, lähetystöt, jotka ovat joka jäsenvaltiossa ja toisessakin jäsenvaltiossa. Se on ihan naurettavaa. Naurettavia asioita, mitä olen nähnyt näinä päivinä. Tässä on pelivaraa ja kuristamisen varaa on. Ei. Jossain siellä, missä vielä muutama kuukausi sitten diplomaatit eivät voineet edes kutsua itseään oikeiksi diplomaateiksi, koska Piti keksiä diplomaatti, joka olisi suikineris integraatiomallin kanssa sopusoinnussa. On pelivaraa kertoa eurooppalaisille, että miksi Eurooppaa täytyy kohentaa ja miksi jäsenvaltioiden täytyy tehdä uhrauksia, koska ne ovat eläneet yli varojensa. Se on yksi viesteistä tähän, tätäkin mietintöä varten ja näenkin, että se on menossa läpi ja se on hyvä asia. Antolin, maybe let me react uh, briefly to what you just... Kenties voisin reagoida vain lyhyesti siihen, mitä sanoitte. Haluan olla varma, että se, mitä Ulle Schmidt sanoi, ei tule väärin tulkituksi ja väärin ymmärretyksi. Me, liberaalit, olemme täysin samaa mieltä, että Euroopan unioni ja me olemme kriittisessä risteyksessä, tienhaarassa. Jos me emme valitse oikeaa tietä, tietä, niin vaarana on se, että emme voi pitää kiinni status quoosta puhumattakaan mistään edistyksestä ja todellakin joudumme taantumaan. Otamme takapakkia. Tämän takia me haluamme syventää integraatiota monilla aloilla, taloudessa, verotuksessa, budjetissa ja sosiaalisella alalla. Näin sanottuani, totta kai haluamme toteuttaa tämän niin, että me voimme viestiä siihen tapaan, että tämä viesti menee perille oikealla tavalla myös kansalaisille. Meidän täytyy varmistaa, että meidät otetaan vakavasti. Aivan niin kuin itse totesitte, tämä vaatii sitä, että tehottomuus karsitaan pois. Byrokratian aiheuttamat kulut karsitaan pois. Olen ollut yli 30 vuotta yksityisen sektorin palveluksessa ja kun katsomme, miten me käytämme tässä talossa rahoja, niin sanoisin, että me olemme kaukana siitä, että todellakin ymmärtäisimme ja osaisimme käyttää varoja tehokkaasti hyväksi. No nämä sihteerikulut, korkeampi sihteerikorvaus. Minä palautan joka vuosi 35 prosenttia tästä, tästä lisästä, koska en minä tarvitse niin paljoa. me olemme muotoilleet tämän nimenomaan sillä tavalla, että rahoituksen on oltava riittävää oman, omien varojen kautta. En tiedä, onko se sitten kuinka monta prosenttia, mutta tämä täytyy selvittää. Me emme voi toimia niin, että lisätään nyt vaikka 5 tai 10 prosenttia ja sitten jatketaan. Miten tämä selitetään kansalaisille? Haluan nyt vain selvittää tämän. Me emme katso, että Eurooppa pitäisi tässä ikään kuin asettaa uudelle perustalle. Kun ajattelemme verokysymystä, niin emme me katso, että veroastetta pitäisi harmonisoida, vaan kannatamme sitä, että pitää kehittää yhtenäistä konsolidoitua veropohjaa. Ja sitten jäsenvaltiolla luonnollisesti on oma toimintavapautensa määritellä veroaste. kilpailua on. Tässä täytyy pystyä vertailemaan vertailtavissa olevia eh, toimintoja, eikä sellaisia, joita ei edes voi lähtökohtaisesti vertailla keskenään. Voi olla, että käy niin, että veroasteesta tuleekin sitten korkeampi kuin mitä tietysti jäsenvaltioissa, kun vero, verotusperusta laajenee. Me puolustamme kovasti sitä perusajatusta, jonka Pervans on tässä luonnostellut. Meillä on visionäärisiä ajatuksia siitä, miten Eurooppaa pitäisi kehittää, mutta me emme halua antaa vapaita käsiä. Minä haluan ensinnäkin kiittää Pervansia erinomaisesta mietinnöstä ja haluan myöskin osallistua keskusteluun eh, enemmän Eurooppaa. Perva, täällä sanottiin, että eh, ei Eurooppaa kaikissa asioissa tarvita. Meidän täytyy tietää, mikä Eurooppa on. Eurooppa on keskusjärjestelmä. Eurooppa tarkoittaa, että perheitä vahvistetaan, eurooppalaisia yrityksiä, alueita ja valtioita – ja koko keskusrakennetta. Me haluamme minimiä. Minä en halua mm, maksimia, vaan haluan optimin ja optimissa ei olla lähelläkään vielä. Kun me katsomme tätä, niin me näemme vain, että euro, kansalaisten Eurooppa maksaa vain puolet siitä, mitä jonkun lehden tilaus maksaa. Ja me olemme tilanteessa, missä olemme heikkoja ja tehottomia ja se vahingoittaa kansalaisiamme, yrityksiämme ja etujamme ja tämä täytyy, tähän täytyy löytää ratkaisu ja tämä mietintö on hyvä askel oikeaan suuntaan tässä suhteessa. Sitten haluan käsitellä vielä valtioiden velkaantumista. Sen suhteen täytyy luoda suhde valtion velan ja rahoitusalan ongelmien kanssa. Nehän liittyvät tiiviisti toisiinsa, mutta minä uskon, että meidän täytyy ymmärtää, että ne ovat saman mitalin kaksi puolta ja on hyvin vaarallista, jos pää, jos rahoitusjärjestelmän varustamista pääomalla hoidetaan julkisilla varoilla, koska me maksamme val- pankkien velkaantumiselle korkoja ja meidän täytyy löytää kaiken kaikkiaan tasapaino tähän järjestelmään. Meillä on, meidän valtiomme ovat tärkeitä. Niillä on merkitystä Euroopan unionin järjestelmälle ja niiden pitää kyetä luomaan rahoitusjärjestelmä hyvissä oloissa, joka täyttää tarpeensa. Tätä emme saa unohtaa tässä kokonaisprojektissa. Ja kolme asiaa liittyen kansainväliseen valuuttajärjestelmään Bretton Woodsin jälkeen ovat tietysti tärkeitä, mutta ne ovat luoneet epävakautta valuuttakysymyksissä varantovaluutan kysymys, pääomavirtojen kysymys ovat asioita, jotka liittyvät kansainvälisiin e, järjestöihin ja niitä tulee vahvistaa. Verojärjestelmän täytyisi olla vertailukelpoinen, näin sanotaan. Tietysti täytyy välttää huonoa verokilpailua ja se on yksi tavoitteemme Viimeinen asia on se, että meidän täytyy mennä yli taloushallituksen ja pit päästä pitemmälle. Ja Montin ehdotus ei ole minun mielestäni tässä riittävä. Meillä on sisämarkkinat, osa, suurin osa kaupastahan tapahtuu unionin sisällä, mutta meidän täytyy näyttää kansalaisille enemmän kuin sisämarkkinat. Kansalaiset tarvitsevat taloutta elääkseen, mutta eivät e, elä pelkästään taloudesta. Eurooppa on enemmän kuin talous. Meidän täytyy luoda enemmän ja nyt on oikea hetki ryhtyä siihen. Me tarvitsemme toisenlaisen talouden kuin nyt. Me tarvitsemme talousmallin, globalisaatiota varten, joka vaikuttaa myönteisesti. Ja sitten historialliset eh, kokemuksemme, palaan niihin. Meille täytyy olla tietoisuus siitä, että Euroopalla on suuret sosiaaliset vaikutukset ollut kahden maailmansodan jälkeen. Ja me olemmekin miettineet, mitkä ovat sosiaaliset oikeudet, miten taakat jaetaan, miten verotaakka jaetaan ja mikä on sosiaalivaltiojärjestelmä, jossa haluamme elää. Meidän täytyy kansalaisille tarjota ratkaisuja työllisyyskysymyksiin, turvallisuuskysymyksiin, sosiaalivaltiokysymyksiin maailmassa, joka on hyvin erilainen tulevaisuudessa. Euroopan täytyy antaa vastauksia. Äh, Kiitos. Katson tänne ympärille, eikä kukaan ole pyytänyt puheenvuoroa, joten annan sille puheenvuoron. Kiitos hyvät kollegat. Kenties edelleenkin tarkistuksia on liikaa ja neuvotteluolosuhteiden pitäisi kuitenkin olla suhteellisen hyvät. Olen iloinen siitä, että kaikki tässä valiokunnassa ovat tietoisia tietoisia siitä, mikä meidän välittämämme viestin tulee olla. Kansalaisten keskuudessa on huolia. Tässä on oikeastaan kaksi lähestymistapaa, jotka ovat mahdollisia. Toinen, joka johtaa populistiseen lähestymistapaan, ja se, että demokraatit, demokratian kannattajat eivät voi eh, iloita tällaisen suuntauksen vahvistumista tietyissä maissa mukaan omani. Ja sitten se, että pitää kääntyä ikään kuin sisäänpäin. Kristvaliokunnan roolina pitää nimenomaan olla se, että meillä on oltava visio. visio. Ja kun katsomme tätä kriisiä, sen vaikeutta, niin kaikista huonoin ratkaisu olisi se, että me käännymme sisäänpäin. Tämä kriisi on globaali aikakauden ensimmäinen tämän suuruusluokan kriisi. Me toimimme globaaleissa puitteissa tämän kriisin yhteydessä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita puheenvuoroista ja Otmar Karasin puheenvuoro nosti esille halun löytää ikään kuin yhteneväisyyksiä, limittymiä sen suhteen, mitä surevaliokunta tekee. Sitten budjettikysymys. Tässäkin on kaksi erilaista skeemaa. Meillä on rahoituskehykset, tulevat rahoituskehykset ja toisaalta pitempi aipa, aikajänne, perspektiivi ja omat varat. tietenkään me emme voi jäädä tämän rinnakkaisuuden, tämän äh, ristiinmenon vangeiksi, vaan täytyy tutkia kaikkia mahdollisuuksia. Sitten ympäristö- ja energiatematiikka. Luonnollisesti voi vain tukea näitä ajatuksia. Ulle Smith ja puheenjohtaja nostivat esille tiettyjä seikkoja. Lisäisin niihin vielä muutaman. Olle Smithin kommentit jo kimposivatkin täällä keskusteluissa niin, että aina vastataan vain lisää Eurooppaa. Emme me tietenkään tätä toivo. Jos pitäisi tähän huoleen muotoilla jonkinlainen vastaus, niin hallinto, joka olisi mahdollinen ratkaisu, ainoa mahdollisuus, olisi ikään kuin monen tason hallinto. Tämä on sellainen ongelma, jota me emme saa oikein toteutetuksi Euroopan tasolla. Meillä on Euroopan unionin strategia, tarvitaan eri tasojen liikkuvuutta. Eli tietysti johdonmukaisuutta tarvitaan kaikissa ehdotelmissamme. Me havaitsemme, että monet ratkaisut tähän kriisiin ovat riippuvaisia esimerkiksi paikallisviranomaisten mobiliteetista. Ja olemme havainneet, että kun ajattelemme talouden alan ongelmia, sosiaalisia kysymyksiä, nimenomaan paikallistason päättäjät, viranomaiset joutuvat ottamaan käyttöön riittävät resurssit niin, että saadaan ratkaisuja ongelmiin. Ja jos me jatkossa tätä lähtisimme estämään, niin ei suinkaan päinvastoin täytyy toimia. Olemme järjestäneet erityiskokouksen tämän strategian työstämiseksi. Hyvin vahva viesti täytyy välittää siitä, että tarvitsemme globaalisti parempaa hallintoa. En hyväksy kuitenkaan sitä argumenttia, jota kollega Swinburne luonnosteli, olisi hyvin vaikea vaatia kiinalaisilta ja amerikkalaisilta jotakin, jos me emme huolehdi omista asioistamme. E, ei se näin mene, vaan emme me voi antaa amerikkalaisten ja kiinalaisten keskustella keskenänsä. Ja me jäämme sitten seuraamaan sivusta tätä keskustelua, ikään kuin jotain esitystä. Heillä on valtava kapasiteetti, valtava kyky määritellä itse omat toimintavaltuutensa toiminta tai kenttänsä, ja me sitten jäämme lehdelle soittelemaan. Meidän täytyy pyrkiä keskusteluihin heidän kanssaan. G20 kysymys on kriittisen tärkeä tässä mielessä. me olemme kaikki kovin jääräpäisiä ja tässä asiassa minä olen sitä erityisesti. Minusta G20 on varmasti hyödyllinen väline sellaisena foorumina, jota voidaan, joka voidaan hyväksyä myös Kiinan näkökulmasta maailmanlaajuisena toimijana. Mutta ei tämä tietenkään ole maailmanlaajuisen hallinnon ratkaisuna hyväksyttävä, riittävä. Sillä on hyvin hallitusten välinen agenda. Ensinnäkin se toimii varsin rajatusti, kun ajatellaan maailmanlaajuisia ongelmia. Jos G20 reformoitaisiin, uudistettaisiin, se olisi johdonmukaisempi. Eli meillä olisi siellä viisi paikkaa kahdesta kymmenestä, niin kenties tämä nyt voisi olla jonkinlainen e, esivaihe talousturvaneuvostolle. Minä Tietysti kunnioitan kunnianarvoisan professorin kommentteja, joihin tällä viitattiin, mutta eurooppalaisessa rakentamisessa, Euroopan hankkeessa sisämarkkinakysymys ei riitä eh, siinä suhteessa, miten me organisoimme tämän työn sisämarkkinat on kiistämätön perusta Euroopan unionin toiminnassa, mutta kun ajattelemme tulevaisuuden hankkeita, kyse on siitä, miten me käytämme kykyämme Euroopassa päästäksemme eteenpäin koulutuksessa, tutkimuksessa, innovaatioissa, infrastruktuureissa, energiaomavaraisuudessa, ilmastotyössä – ei tätä, näitä voida käsitellä pelkästään sisämarkkinakysymyksinä. Tämä tuli esille jo ensimmäisessä mietinnössä ja toivon, että tässä hengessä pitäydyttäisiin. Saman tapaan kun kyse on Euroopan unionin budjetista, kollega Ulle Schmidt tätä kommentoi, budjetin tasolla kukaan ei ehdota minkäänlaista absurdia federalistista äh, haavekuvaa, joka olisi aivan irtaallaan äh, äh, realismista. Me olemme hyväksyneet johtopäätökset ensimmäisessä mietinnössä – ja siinä yhteydessä me totesimme, että meillä on jaettu vastuu. Unionin on oltava toimia. Jos me olemme tästä samaa mieltä, niin täytyy toimia johdonmukaisesti. Budjetti, joka meillä nyt on käytössämme, ei ole asianmukainen, ei, ei sovi näihin puitteisiin. Te tiedätte hyvin, että minä luotan tässä mielessä kyllä komission puheenjohtajan, kun hänkin toteaa, että budjetin täytyisi olla toi, toisenlainen suuruusluokaltaan. Kunnioitan täysin professori Utanin kommentteja, mutta kun katsomme unionin nykyistä toimintaa ja sitä, että kansalaiset näkevät unionin oikeastaan enemmänkin ongelmana kuin ratkaisuna, niin edelleenkin olen sitä mieltä, että jäsenvaltiomme ovat kansakuntia, mutta unioni on meidän tulevaisuutemme. Olen iloinen siitä, että varjoesittelijöille lähipäivinä voin esittää aikataulun niin että sitten kompromissitarkistuksia voidaan laatia ja niiden kautta saamme äänestystuloksen hyvissä olosuhteissa. Kiitos paljon Pervaans ja nuo kollegat, jotka tulivat eh, juuri, niin heille täytyy sanoa, olemme kokouksemme lopussa. Tämä oli hyvin lyhyt, mutta tuottelias kokous ja tämä me mietimme, pitäisikö tämä kokous järjestää tänään vai ei, niin eh, huomasin, että tämä oli hyvin hyödyllinen, hedelmällinen kokous ja mielenkiintoista mielipiteen vaihtoa käytiin. Ja olenkin iloinen tarkistusten käsittelystä. Olen varma, että pystymme melko nopeasti saamaan aikaan tyydyttävän tuloksen. Huomiseen tarkistukset jätettävä 5. Eh, toukokuuta on kokous, eh, seuraava kokous ja 23. päivä ja 30. toukokuuta äänestetään. Kiitos paljon.